Kolejnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie wiceprzewodniczącej. Seuraava kohta esityslistalla on korkean edustajan julkilausuma liittyen tilanteeseen valko -Venäjällä. Haluaisin antaa puheenvuoron aluksi Rova Ashtonille. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Um... Kiitos puhemies tapahtumat vaalien jälkeen Valko-Venäjällä 19.12. olivat shokki meille kaikille viranomaisten väkivalta kansalaisia kohtaan on tuomittiin koko maailmassa. Minä ja kollegani ovat tavanneet oppositiota, kansalaisyhteiskuntaa, perheitä, joiden jäseniä on vangittu ja me olemme esittäneet sympatiamme ja solidaarisuutemme. Me olemme kuunnelleet, mutta nyt on aika toimia. Mielestäni on hyvä, että Euroopan parlamentin jäsenet ovat jo ottaneet kantaa meidän pohdintoihimme ja kollegani komission jäsen Fyyle on myös esittänyt kantansa AFET-valiokunnalle viime viikolla. Olen tutkinut Euroopan parlamentin päätöslauselmaa. Mielestäni on tärkeää, että me kaikki keskitymme tähän asiaan. Tämä on todella kiireellinen kysymys keskustelin opposition ja kansalaisten kanssa, niin kuin sanoin myös perheenjäsenten kanssa. Ja olen myös tavannut ulkoministeri Marttiinovin. Nämä keskustelut näyttivät sen, että eh, ihmisoikeuksia ei ole kunnioitettu eikä myöskään demokratia. Väkivaltaa siis käytettiin ja koko vaaliprosessi eh, kyseenalaistettiin. Etyin arvio tukee myös tätä johtopäätöstä. Monet, jotka vangittiin, on vapautettu, mutta kuitenkin huomattava ryhmä, 30 ihmistä, kohtavat kanteita, jotka saattavat johtaa vankilatuomioon. Ja kuten te tiedätte, tähän ryhmään kuuluu myös presidenttiehdokkaita. ehdokkaita. Herra puhemies, minä olen tuominnut viranomaisten toimet Minskissä ja kaikkien, kaikki vangitut tulisi vapauttaa. Ja myös Minskin etyin toimista tulisi avata. Äh, Hillary Clinton kanssa olemme yhdessä ottaneet kantaa tilanteeseen, kun tapasin ulkoministeri Martinoviin, niin sanoin, että EU vaatii Valko-Venäjän viranomaisten vastausta. Kun päätämme seuraavista askeleista, meidän täytyy pitää kiinni perusperiaatteista. Ensimmäinen periaate on, että myös presidenttiehdokkaiden ja muiden turvallisuus täytyy olla tärkeässä asemassa ja myös naapureiden intressit täysin ottaa huomioon. Ja kun ilmaisemme huolenaiheemme viranomaisia kohtaan, niin me emme voi jättää ihmisiä ulkopuolelle. Ja Kolmanneksi ihmisoikeuksia ja perusvapauksia tulisi kunnioittaa. Se on ytimessä, kun puhumme Euroopan ulkopolitiikasta. Nämä ovat arvoja, joita me jaamme kumppaneidemme kanssa. Me teemme työtä kumppaneidemme kanssa niin kuin YK kanssa, jotta me voisimme maksimoida viesti, jonka lähetämme Valko-Venäjälle ja arviomme johtaa selkeään johtopäätökseen. Meidän täytyy reagoida ja tämän reaktion täytyisi antaa selkeä viesti valko viranomaisille ilman, että kansalaiset ja kansalaisyhteiskunta jätetään ulkopuolelle. Meidän reagoi tulisi olla tasapainoista ja meidän täytyisi myös toimia kohdistetusti Meillä täytyy olla myös vuoropuhelua kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kansalaisjärjestöt ja media ja opiskelijat ovat mukana. Tässä täytyy ottaa myös huomioon kansalaiset, jotka haluaisivat matkustaa Euroopan unioniin lyhyellä aikavälillä Lukashenkon matkustuskieltoa tulisi laajentaa. Tämä on yksi mahdollisuus, jos vankeja ei vapauteta. Tuemme siis myös kansalaisyhteiskuntaa. Olen pyytänyt, että ulkosuhdehallinto esittäisi vaihtoehtoja eri toimista. Minä tiedän, että Euroopan parlamentillekin on mahdollisuus antaa tukea opiskelijoille, jotka on erostettu, erotettu yliopistosta. Ja totta kai mm, mm, minä mainitsin myös tämän liikkuvuuskysymyksen ja ajattelen tässä ennen kaikkea viisumikysymyksiä. Ja viisumien luovuttamista täytyisi helpottaa valko kansalaisille ad hoc-menettelyä. Ja lyhyen aikavälin toimia täytyy pohtia ulko- asian neuvostossa 31.1. mutta myös pitkän aikavälin toimia voidaan pohtia. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä muiden kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Tämä on yksi syy, miksi meidän täytyy myös tehdä yhteistyötä itäisten kumppaneidemme kanssa. Ja sitten mitä kahdenvälisiin kumppanuuteen tulee, meidän täytyy ottaa kansalaisten tarpeet, kansalaisyhteiskunnan tarpeet paremmin huomioon. Ja viime vuonna meillä oli yhteinen suunnitelma, jossa me eh, pohdimme suhteita valko ja keskipitkällä aikavälillä. Meidän täytyy kuitenkin nyt pitää tauko tässä prosessi. Me emme ole luopuneet tästä su- suunnitelmasta, mutta meidän täytyy konsultoida kuitenkin kansalaisyhteiskuntaa. Herra puhemies, tämä, nämä ovat ne puitteet, joissa me toimimme tällä hetkellä ja nyt olen erittäin kiinnostunut kuulemaan teidän kantanne. Vice President. Kiitoksia rouva varapuheenjohtaja. Sitten seuraavaksi poliittiset ryhmät. Ensimmäisenä kansanpuolen edustajana Protasiewicz. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Arvoissa komission varapuheenjohtaja, Kansainväliset vaalitarkkailijat eivät jättäneet epäilyksen varaa. Meilläkään ei ole mitään epäilyksiä. Viimeisimmät vaalit valko joulukuussa eivät olleet asianmukaiset. Ja kun ne eivät sujuneet asianmukaisesti, meidän täytyy sanoa, että meidän politiikkamme suhteessa valko viranomaisiin vuodesta 2008, siis ojennetun käden politiikka, sitä ei enää voida jatkaa. Me voi jatkaa vanhaan tapaan, se ei käy. Me tarvitsemme uusia päätöksiä, uutta politiikkaa. Meidän täytyy toimia päättäväisesti Venäjän, valko -Venäjän hallituksen suuntaan, ja me tarvitsemme poliittisia rangaistuksia, viisumirangaistuksia, taloudellisia rangaistuksiakaan ei tulisi sulkea pois, mutta niiden pitää olla älykkäitä sanktioita, koska ne eivät tietenkään saa huonontaa yksittäisten tavallisten kansalaisten elinolosuhteita. Meillä kuitenkaan ei pidä olla mitään epäilyksiä tällaisten sanktioiden toimeenpanossa. Me olemme tekemisissä peukaloitujen, vääristettyjen vaalien kanssa. Siksi tuloksetkaan eivät ole uskottavia. Moraaliset vaalien voittajat, ne ovat valko oppositio. Tämän voimme sanoa selvästi. Siksi oppositio täytyy tukea ja täällä Brysselissä täytyy luoda sille edustusto. Uskoakseni tämä olisi hyvä, jos olisi paremmin yhteyksiä heidän taholtaan Euroopan unionin ja Euroopan unionin jäsenvaltioihin. Saman aikaan pitää vaatia, että poliisit vangit vapautetaan, presidentin vaaliehdokkaat, samoin kuin kansalaisyhteiskunnan edustajat ja toimittajat, kaikki täytyy vapauttaa. Niin pitkään kuin tätä ei tapahdu, ei voida olla mitään keskusteluja valko kanssa. Herra Vigenin seuraavaksi SD-ryhmän puolesta, olkaa hyvä. Herra puhemies, hyvät kollegat, избори се превърнаха в една отново пропусната възможност на страната да тръгне... Sosiaalidemokraatit pahoittelevat suuresti sitä, että vaalit valko jälleen kerran olivat hukattu mahdollisuus tiellä demokratiaan. voidaan väittää, että, että Euroopan unionin politiikka on ollut asteittaisen osallistumisen politiikkaa ja siitä on saatu joitakin tuloksia. Jos me siis nyt katsomme, että politiikkaa on uudistettava, meidän on oltava kuitenkin varovaisia, sillä Euroopan unionin osallistuminen toiminta on johtanut siihen, että valko presidentin vaalien yhteydessä saavutti joitakin edistysaskeleja. Niistä yksi merkki oli se, että vaaliyönä kadulle meni paljon enemmän, kadulle meni paljon enemmän ihmisiä kuin alun perin oli odotettu. Toisin sanoen, oli havaittavissa enemmän vapautta. Nyt meidän täytyy siis selkeästi, päättäväisesti toimia. Toisin sanoen vaatimusten joita valko osoitetaan, vapauttaa vangitut ja lopettaa kaikkien niiden vaino, jotka osallistuivat mielenosoituksiin tai jotka olivat mukana järjestämässä mielenosoituksia. Tässä meidän on oltava tiukkoja, eikä saa tehdä mitään kompromisseja, ja meidän on selkeästi esittävä vaatimuksemme. Me kuitenkin voimme tehdä sen pitkällä ja keskipitkällä tähtäyksellä. Meidän pitää kuitenkin välttää sitä, että Valko-Venäjä eristetään uudestaan. Kansalaisyhteiskunnan edustajat ovat selkeästi korostaneet sitä, että valko eristäminen merkitsee kansalaisten eristämistä. Meidän politiikkamme suhteessa valko sen täytyy merkitä sitä, että meidän täytyy tarvittaessa muuttaa sitä, koska sillä tavoin valko kansalaiset saavat mahdollisimman suuren hyödyn, eivät pelkästään kansalaiset, vaan myöskin tiedotusvälineet ja koko kansalaisyhteiskunta. Jos me muutamme politiikkaamme, niin silloin me voimme mahdollistaa myöskin demokraattiset vaalit. Meidän täytyy myöskin harjoittaa yhteistyötä muiden kolmansien maiden kanssa, esimerkiksi Venäjän ja Ukrainan kanssa. Meidän täytyy Euroopan parlamenttina myöskin hyödyntää täysin itäisen kumppanuuden mahdollisuudet niin, että kaikki tuon kumppanuuden jäsenet osaltaan edistävät Valko-Venäjän demokratisoitumista. Kiitos. Silinen kortti teille. Oletteko valmis vastaamaan? Herra Mikalski, olkaa hyvä kollega. Dziękuję bardzo. Wiem, że mam tylko 30 sekund. Kiitoksia kovasti. Niin 30 sekuntia vain. Ehkä ymmärsin väärin tässä. Kuuliko nyt aivan oikein, että olette sitä mieltä, että nämä mielenosoitukset vaalien jälkeen, siis mielenosoitukset, jotka protestoivat näitä väärennettyjä vaaleja ja sen tuloksia, oletteko todella sitä mieltä, että tämä on osoitus siitä, että tilanne on kohentumaan päin. Näin minä olin kuulevinani. Ja pidän hyvin vaikeana hyväksyä tällaista selitystä може би аз не съм бил ясен или обикновено понякога тънкостите се губят в превода. Исках да кажа... Йоскус, tulkkauksessakin нама hienoudet jäävät вахан маткан varrelle. Mutta valko venäjän tilanne on joka tapauksessa muuttunut niin, että yhä useammat ihmiset ymmärtävät demokratian välttämättömyyden ja näkevät demokratian puolustamisen arvoiseksi asiaksi. Vaali-iltana ja yönä Minskin kaduilla oli paljon enemmän ihmisiä kuin olisi odotettu. Ja se ei ollut suinkaan hallinnon ansiota. Translation. Uh, is a problem with English translation. Please check. Onko englannin tulkkauksen kanssa ongelmia? Voitteko tarkistaa asian? Well, did you... Not the translation. Ettekö kuulleet tulkkausta? Okay. You understand? Okay. With microphone, yeah. Mikrofoni päälle, olkaa hyvä. Microphone, okay, ah, it's okay. Now it works. Sorry, sorry. May... Niin nytkö se toimii? Ehkä tässä tuli siis väärin ymmärrys. Yritän aina välillä käyttää omaa kieltäni, mutta sanon nyt englanniksi tämän arkaluontoisen asian. Totesi siis, että tilanne paranee siinä mielessä, että yhä, use, yhä useammat valko ymmärtävät, että demokratiaa tarvitaan ja että heidän on taisteltava sen puolesta. Siksi sanoin, että mielestäni on positiivinen viesti se, että niin paljon ihmisiä, paljon enemmän kuin mitä järjestäjät ajattelivatkaan, osallistui näihin valion tapahtumiin. Madame Kristina Ojuland. Kiitos, Kristina Ojuland liberaalit ja demokraatit. Uh, Puhemies, arvoisa korkea edustaja, olen iloinen voidessani kuulla. Siitä, olin iloinen kuullessani siitä, mitä sanoitte ja mikä on ollut Euroopan unionin reaktio näihin Valko-Venäjän vaaleihin ja että tämä on periaate toimia tällä tavalla, että to- todellakin tuomitaan vaalit, jotka ovat olleet vilpilliset, ja koska ihmisoikeudet ovat, on, on otettava tär- huomioon. Ja Kremlin on hyväksynyt nämä presidentin vaalit Valko-Venäjällä, ja tässä on ollut puuttumista valko sisäisiin asioihin. Ja tämä täysin tyrmistyttävä tilanne, joka valko vallitsee, on ollut sellainen, että siihen pitää reagoida, mutta nyt EU on valinnut kohteekseen tällaiset viisumimääräykset ja se, että se tuomitsee Lukashenkan järjestelmän. Meidän on tärkeää pysyä yhtenäisinä tässä asiassa. On tärkeää, että jäsenvaltiot myös ovat tarkkoina ja kieltäytyvät kaikenlaisista kahdenvälisistä sopimuksista Lukashenkan ja sen hallinnon kanssa. Meidän täytyy toimia näin ja vaatia, että vangit ja panttivangit vapautetaan, jotka on poliittisin perustein vangittu. Meidän täytyy toimia siten, että valko voidaan rakentaa uudelleen sen jälkeen, kun Lukashenka saadaan pois vallasta ja toivottavasti tämä tapahtuu demokraattisten vapaiden vaalien muodossa. Meidän täytyy rakentaa uutta foorumia Valko-Venäjän tulevaisuudessa. Kiitos sitten Heidi Hautala vihreät. Uh, thank you very much, President. Uh, Mrs. High Representative, I think you are... Kiitos oikein paljon, puhemies. Hyvä korkea edustaja, olemme aivan samalta kanssanne, kun sanotte, että olitte shokerattuja. Mekin olimme joulukuun 19. päivän jälkeen, koska olimme ajatelleet, että valkoinen vähitellen aukeaisi Euroopan suuntaan. Ja nyt näitä toiveita ei enää ole. Melkein joka tunti tulee lisää uutisia uusista väkivaltatoimista. Eilen ihmisoikeusjärjesti Biasnan kimppuun käytiin. Siellä on ollut eh, pidätyksiä, on käyty heidän tiloissaan ja tämä järjestö oikein urheasti puolsi siellä ihmisoikeuksia, eikä se ole pystynyt rekisteröitymään. Ja valko Helsinki-komitea sai myös varoituksen sen jälkeen, kun otettiin yhteys UNHCRn edustajaan koskien tuomariden ja asianajajien riippumattomuuteen, sillä he pelkäävät, että nämä eh, syytetyt eivät nyt saa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Me olemme saaneet myös kuulla edestä presidenttiehdokasta herra Sannikovista ja hänen vaimostaan, joka on Irina Halipnova ja kasetaan Minskin kirjeenvaihtaja. Heidän eh, oikeudenkäyntinsä on todellinen sensaatio. Lapsi ehkä eh, voi jäädä isovanhemmille, kun vanhemmat on pidätetty, mutta tähän ei ole vielä saatu vahvistusta, joka tulee ensi viikolla. Ja miksi valko nyt käytetään näin kovia toimenpiteitä. Meidän pitää nyt todella korostaa sitä, että tarvitaan riippumaton kansainvälinen tutkinta tälle asialle, mitä tapahtui, mitä siellä taustalla oli, provosoiko siellä joku tätä väkivaltaa, josta on nyt tehty rikos, vaikka ihmiset itse asiassa ainoastaan vaativat demokratiaa valko Minun mielestäni se taho, jonka pitäisi tätä asiaa tutkia, on Etyj ja jos ei, niin sen sijaan YK. Entä uudet vaalit sitten? Meidän pitää nyt olla varovaisia, ei pidä liian nopeasti pyytää uusia vaaleja. Meidän on pystyttävä takaamaan tiekartta demokraattisten uudistusten suuntaan. Tarvitaan lehdistönvapaus, kokoontumisvapaus, järjestäytymisvapaus. Ilman näitä emme voita kovinkaan paljon, vaikka siellä pidettäisiin vaalit tänään. Kiitos. Ένα λεπτό. Czarnecki, Mówimy o sytuacji na Białorusi, ale uderzmy się w piersi. Bo łatwo jest... Puhumme valko tilanteesta, mutta samalla myös itsestämme, sillä voimmehan helposti syöttää, äh, syyttää valko viranomaisia, mutta kyllä meidän pitää syyttää myös itseämme Eikö olekin niin, että esimerkiksi herra Berlusconi ja muutkin, kuten Krupaiskaute, ovat legitimoineet valko hallinnon. ministeri Westerwellen ja Sikorskin vierailu, siis Saksan ja Puolen ulkoministerien vierailut tekevät aivan samaa. Jäsenvaltiot ovat siis tavallaan luonneet edellytyksiä Lukashenkon poliittisille pelille vaatimatta mitään vastineeksi. Ja nyt pitää vaatia ihmisoikeuksia ja syyttää myös itseämme. Ja sitten Scholz. Puhemies, Hyvä korkea edustaja, minun ryhmäni ei allekirjoittanut valko venäjää päätös, koskevaa päätöslauselmaa esitystä. Haluan kuitenkin sanoa, että emme tällä halua sanoa, että hyväksyisimme valko toiminnan esimerkiksi toisinäyttelijöitä vastaan. Meille reilut ja avoimet demokraattiset vaalit ovat osoitus toisin ajattelun mahdollisuudesta ja luvasta – ja sen täytyy päteä myös valko niin kuin muihinkin valtioihin. Samoin kaikki poliittiset vangit on sielläkin vapautettava. En kuitenkaan usko, että sanktiot välttämättä ovat paras keino saada poliittiset vangit välittömästi vapaaksi. Ja auttavatko ne valko vapauden tiellä? Sanktiot eivät perinteisesti ole saaneet yhtään mitään aikaiseksi, ja te hyvät kollegat tiedätte sen yhtä hyvin kuin minäkin. Poliittisesti vastuulliset pitää saada vuoropuheluun meidän kanssamme. Heille ei pidä antaa sitä mahdollisuutta, että he pystyvät sivuttamaan kansalaisyhteiskunnan vaatimukset. Ja meidän on saatava valko ja yhteistyöhön kaikkien ulkopoliittisten kumppaneidemme kanssa. Se on minusta parempi ja rehellisempi tie tällä tiellä. Ja tässä täytyy muistaa myös Unkarin kanssa aamulla käyty keskustelu. Sitten Belder. De brute Kiitoksia puhemies. Tämä brutaali sorto, joka liittyy kaikkiin poliittisiin toimenpiteisiin Lukashenkon toimesta vuodesta 2010 saakka on mahdollistanut hyvin pientä ulkomaalaista vaikutusta. Moskovan aloite rikotti sekä taloudellisella että poliittisella tasolla. Lukashenko on ollut aina lähellä Kremlinia, Kremliä ja se liittyy myös kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten elämän yleisesti Valko-Venäjällä ja se täytyy myös EU-ssa ottaa huomioon. EUn täytyy olla solidaarinen tässä yhteydessä ja saada aikaan apua mahdollisimman pian, saada aikaan myös poliittista vuoropuhelua opposition kanssa. On pidettävä tarkkaan silmällä vallan kehitys, jotta se tapahtuisi tasapainoisella tavalla on sitten kyse Venäjästä tai Kiinasta ja sen niiden vaikutuksista Valko-Venäjällä. Ne tarvitsevat, demokratian vahvistusta. Seuraavana Ongureanu puolitoista minuuttia. Thank you, German. Alexander Lukashenko has... Kiitos puhemies. Aleksandra Lukashenko on aina osoittanut olevansa diktaattori. Joulukuun vaalit olivat vain tällainen rituaali. Mutta me täällä EU:ssa ssa haluamme pitäytyä kiinni siinä illuusiossa, että Lukashenko voisi noin taianomaisesti muuttua. Ja mehän sanomme, että odottakaamme joulukuun vaaleja. Vaalit tulivat ja Lukashenko on yhä sama kuin ennenkin. Ja oppositio on joutunut joko sairaalaan tai vankilaan. Eli nyt EUn pitäisi kyllä harkita uudelleen suhtautumistaan Valko-Venäjään. On selvää, että valko ei mahdu itäisen kumppanuuteen. Se pitäisi, sen asema siitä eh, pitäisi poistaa. Ainoastaan kansalaisyhteiskunnan kanssa pitäisi käydä keskustella. Minä odottelen neuvoston kantaa tähän asiaan ja toivon, että sekä Lady Ashton että komission jäsen Fyyle suosittaisivat tämän kumppanuuden keskeyttämistä. Ja sitten euronaiset parlamentaarinen istunto. Me emme voi antaa Lukashenkolle enää Euronest-mahdollisuutta. valko on käytetty Euronestin jumiuttamiseen ja sen takia Eurons pitää hyvin nopeasti panna toimeen. Kiitos. Lekis ja viomisi leptä. Palečkis, kaksi ja puoli minuuttia. Gerbema, aukstoi galiotine. Euro... Kiitoksia puhemies. Korkea, arvoisa korkea edustaja tämä päätöslauselma, josta me nyt huomenna äänestämme, sin pitäisi lähettää selkeä ja vahva viesti valko ja koko maailmalle. Ja nyt kun ei ole vielä liian myöhäistä, niin meidän täytyy katsoa, mikä tilanne on ollut ennen 19. tammikuuta, eli tätä päivää, ja katsoa, mikä tilanne on ihmisoikeuksien kannalta. Ensimmäinen tavoitteemme on poliittisten vankien vapauttaminen – ja se, että sorto vapaata lehdistöä kohtaan lopetetaan. Ja nyt kun meillä on tämä hallinto sitten, niin se on yksi asia. Meidän ei pidä kuitenkaan rangaista kansaa. Meidän täytyy olla äärimmäisen varovaisia ja välttää tällaista sanktiointia, joka kohdistuu kansalaisiin, eli taloudellista, tieteellistä ja kulttuuriin liittyvää toimintaa pitää käsitellä hyvin varoen. Poliittinen vuoropuhelu valko kanssa viime vuosina on tuonut tulosta ja noin 50 prosenttia kansalaisista suosii läheisempiä suhteita EUn kanssa. Meidän täytyy katsella myös Minskin tapahtumia sillä tavalla, että niille annetaan niiden oikea sija. Ja täytyy katsoa miten näiden tapahtumien järjestäjillä, mikä heidän tilanteensa on sitten, kun ajatellaan viisumeja ja rahoitusta. Meidän täytyy varoa, että me, raken, että me rakenna uutta muuria, koska tuo muuri olisi valko puolelta vaikea ylittää. Nyt olemme pyrkimässä siihen, että tuota muuria voitaisiin kaataa ja että viisumi voitaisiin myöntää kaikille, oli sitten kyse valko tai venäläistä. Nyt on kerätty miljoonia euroja eh, näillä viisumimaksuilla, jotka ovat hyvin korkeat. Nämä miljoonat lisäävät vain sitä kuilua, joka EUlla on itäsuhteissa ja, tai su, idän suuntaan. Dank u, voorzitter. In het leven Kiitos puhemies elämässä ja erityisesti politiikassa toivoa tarvitaan. Näin voidaan uskoa siihen, että asiat paranevat tulevaisuudessa ja toivo on se, joka on nyt kadonnut valko 19. joulukuuta ja toive siitä, että, toive siitä, että uudet vaalit olisivat demokraattisemmat ja että oppositio antaisi tasapainotinen kuvan siitä, mitä maassa tapahtuu. No kaikkia näitä toivoja ei enää ole. Sen takia meidän pitää muuttaa lähestymistapaamme valko -Venään. Tämä myönteinen mm, tapa lähestyä hallitusta ei ole onnistunut. Se ei ole johtanut mihinkään ja meidän pitää asettaa sanktiot vallassa olijoille ja heidän perheilleen. Meidän pitää päästä eroon poliittisen ja taloisen vallan yhteen liittymisestä. Tässä ollaan ehkä oikealla tiellä. Ja onneksi komissio vastasi nopeasti ja valitsi, että vaati, että kaikki poliittiset vangit vapautettaisiin. Mahdollisimman nopeasti meidän pitäisi lähettää valtuuskunta valko jotta voitaisiin korostaa kansalaisyhteiskunnan ja vapaan lehdistön tärkeyttä. Venäläisten kanssa pitää tästä asiasta puhua. Lopuksi puhemies sanoisin, että tarvitsemme uutta pontta naapuruusohjelmaan. Sen profiili ei ole vielä tarpeeksi korkea. On tärkeää auttaa valko tapaisten maiden, mutta myös eh, Georgian, Azerbaidsanin ja Ukrainan kansaa ja osoittaa heille, että on tärkeää lähestyä Eurooppaa näin. He voivat saada lisää toivoa. Schulz, kaksi minuuttia. Puhemies, korkea edustaja, toivomme siitä, että presidentinvaalit Valko-Venäjällä veisivät maata demokratian suuntaan, ovat osoittautuneet pettymykseksi. Lukashenko on toiminut hyvin kielteisellä tavalla, mutta EU ei ole reagoinut riittävästi. Hetken aikaa näytti jopa siltä, että vaalit pystyisivät onnistumaan ja, ja niistä voisi tulla vapaat, mutta näin ei kuitenkaan ollut. Tukahduttava hallinto on osoittanut voimansa ja Lukashenko on diktaattorin kaltainen hallitsija nykyään. Väkivalta oppositiota vastaan on vakava rikos ja koko tämä kehitys on suuri taka-askel Valko-Venäjälle. Ulkomaiset salaiset palvelut ja diplomaatit eivät suinkaan ole sekaantuneet näihin vaaleihin ja niiden järjestelyihin, vaan aivan itse valko on tämä asia hoidettu. Kansalaisyhteiskunta on terrorisoitu kuin Stalinin aikoina ikään. Etyj ei voi hyväksyä tätä tilannetta myöskään ja jälkikommunistisen hallinnon tilanne on täysin kestämätön. Vangit on, poliittiset vangit on välittömästi vapautettava, on asetettava tu, riippumaton tutkintakomissio ja on käytettävä poliittisia ja taloudellisia sanktioita, jotka kohdistuvat vallanpitäjiin, eivät kansalaisiin. Meillä oli toivoa siitä, että maahan voitaisiin valita hallitsijat, jotka itse veisivät maataan oikeaan suuntaan, mutta näin ei ole käynyt. Venäjän Medvedev, Putin ja Ukrainan Janukovic olivat ensimmäiset, jotka lähettivät onnittelemaan Lukashenkoa vaalivoitosta. Kertoo paljon myös näiden maiden tilasta. Mikalski. Kiitoksia tiedoksi rouva Hautalalle. Toivottavasti hän kuuntelee. Tieto, joka liittyy Viesna-järjestöön, se pitäisi korvata jollakin muulla. He eivät voi ainoastaan rekisteröityä, mutta poliisi myös on takavarikoinut kaikki heidän tietokoneensa maanantaina. Ja, ja me voisimme lähettää kannettavia tietokoneita heille, jotta he auttaaksemme heitä. Rouva komission varapuheenjohtaja, nyt on todellakin aika toimia, kuten tekin sanoitte. Meidän ei pidä eristää valko muusta maailmasta. Ja nyt tarvitaan todellakin vahvoja tekoja. Siellä tarvitaan kansalaisyhteiskunnan rakentamista. Meidän täytyy poistaa viisumirajoitukset ja meidän pitäisi ottaa käyttöön myös kovia toimenpiteitä, kuten Rouva Ojuland ja muut ovat täällä sanoneet. Thank you. Sarius Volski, puolitoista minuuttia. I, I think that... Kiitos hyvä korkeudustaja. Tämä diagnoosi, joka on tehty ja hoito, jota on suunniteltu, on ihan oikeanlaista. Ongelma vain on se, että Aikaisemmin ei ollut erilaista diagnoosia tai hoitosuunnitelmaa, mutta teimme liian vähän. Eli ehkä meidän pitäisi nyt kysyä itseltämme, olemmeko nyt tarpeeksi sitoutuneita siihen, että tehtäisiin jotain muuta nyt. Tietysti me tarvitsemme sullisia kannanottoja ja pitää pitää sanktioita, mutta jos vain puhumme ja annamme moraista tukea, niin tämä toimi ei johda mihinkään. Me tarvitsemme pitkäaikaisen strategiaa ja toimintaa. Tämä on todellinen koetin kivi teidän ulkopolitiikallenne, Lady Ashton. Kyseessä on ainoastaan valko -Venäjä. Se, miten tähän asiaan suhtaudumme, vaikuttaa koko alueelle, Moldovaan, Ukrainaan, Venäjään ja muihinkin maihin. Toistaiseksi geopolitiikka on etääntynyt valko Euroopasta, Eurooppaa vetäytyy pois sieltä, niin kuin Ukrainastakin. Tietysti tarvitaan sanktioita ja on eristettävä tämä hallitus. Ja minä sanoisin, että ehkä porkkana ja kepin sijaan voitaisiin antaa keppiä hallitukselle ja porkkanaa kansalle, mutta ei saa unohtaa siis, että meidän kumppanimme on kansa eikä hallitus. Lady Ashton sanoitti, että meidän pitää jatkossakin auttaa heitä. Meidän pitää lopettaa niin vähän tekeminen, se vähä tekeminen, mitä olen tähän asti tehnyt. Teimmekö kaiken sen, mitä piti tehdä? No ei todellakaan. Tämä oli todella pienen pientä, naurettavan pientä tämä apu, ja tähän tarvitaan nyt suuri muutos. Uh, Kiitos sitten Howitt kaksi minuuttia. Kiitos puhemies kun nyt puhumme tänään tästä aiheesta, niin täytyy todeta, että kansainvälinen yhteisö ei ole todennut Libyan toimia esimerkiksi Venäjän kanssa käytävissä kaasuneuvotteluissa avoimiksi. 19.12. satoja demokratian kannattajia pidätettiin ja ainakin yksi heistä on murtanut luitaan. Pyydän korkea edustaja vetoamaan sen puolesta, että Puola peruisi viisumi helpotuksensa ja että valko vastaan langetettaisiin sanktioita. Se, mitä me voimme tehdä, on vaatia poliittisten vankien vapauttamista, vaatia sitä, että Helsinki-komitean kautta vaikutetaan vallanpitäjiin ja pyritään saamaan aikaan uudet vaalit. Catherine Ashton ja oma ryhmäni ovat tänään todenneet, että meidän täytyy pitää monenvälistä latua auki ja meidän täytyy tukea kansalaisyhteiskuntaa. Nyt on kuitenkin kyseessä EUn naapuruuspolitiikkaan kohdistuva testi. Kyllä, haluamme yhteistyössä kehittää naapuriemme oloja ja ihmisoikeuksia, se on aivan totta, mutta se ei onnistu, jos reaktiot jäävät puuttumaan silloin, kun asiat menevät pahasti pieleen. Meidän pitäisi tässä keskustelussa huolestua siitä tuskasta, joka on fyysistä tuskaa, jota ihmiset ovat valko joutuneet kokemaan, ei niinkään EUn henkisestä tuskasta. Meidän on oltava solidaarisia ja tukea valko jotta pitkäaikainen tuska siellä saadaan päätökseen. Schröter, ja Schröter, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Arvoisa korkea edustaja, Kiitän teitä nopeasta reagoinnista Minskin tapahtumiin. Osoitan myös tunnustukseni siitä, että konseptinne on tasapainoinen. Siinä on sekä sanktioita valtaa pitäviä vastaan ihmisoikeusloukkauksien johdosta, ja siinä on myös tukitoimia valko kansalaisille – tässä tilanteessa haluan kiittää myös Münchenin turvallisuuskonferenssia, joka kutsui Lukashenkon paikalle. Tämä oli näkyvä merkki siitä, että diktaattorit, diktaattoreilla ei ole mitään tekemistä kansainvälisillä formeilla. Ei käy päinsä se, että joku johtaja polkee demokratiaa omassa maassaan ja sitten puhuu siitä kansainvälisillä foorumeilla. valko kanssa tarvitaan paljon kärsivällisyyttä. Tiedämme, että Lukashenka on ollut hyvin pitkään vallassa ja hänen reaktionsa on hänelle hyvin tyypillinen. Maan humanitaarinen tilanne on kuitenkin sellainen, Rova Ashton, että emme voi aikailla, vaan meidän on hyvin nopeasti reagoitava ja huolehdittava siitä, että poliittiset vangit pääsevät vapaaksi, että lapset palautetaan vanhemmilleen, sillä vanhemmat eivät ole tehneet mitään muuta kuin puolustaneet demokraattisia oikeuksiaan julkisuudessa ja reaktio heitä kohtaan on ollut epäoikeudenmukainen. Erityisesti pyydän, että toimitte hyvin nopeasti tässä asiassa ja että lausunnoissanne teette selväksi, että kyse on poliittisista vangeista eikä mistään rikollisista. Ja Andrei Sarnikoville ja muille, jotka istuvat vankilassa, lähetän tässä terveisemme ja kerron heille, että heillä on meidän solidaarisuutemme takanaan. Ja Košusnik, yksi minuutti. Vážená paní vysoká představitelko, vážený pane komisaři. Arvoisa korkea edustaja, hyvät kollegat, vuosi sitten Kuuban hallitus ei sallinut sitä, että Guillermo Farinjas olisi tullut Strasbourgin hakemaan Saharovin palkintoa. Ja nyt valko hallinto on ö, autoritäärinen ja totalitaristinen järjestelmä, aivan kuin Castron järjestelmä Kuubassakin. Ja he voivat kieltää henkilöiden pääsyn EU-hun. Ne, jotka eivät koskaan ole voineet nauttia vapaudesta ja demokratiasta, on kyse kansalaisista, jotka pitäisi tuottaa tervetulleeksi EU:hun Ja Lukashenkon edustajat pitäisi väistää syrjään. Tässä mielessä demokraattiset arvot ovat tärkeitä. Kiitos puhemies. Joidenkin Euroopan hallitusten äskettäinen politiikka valko suuntaan, mukaan lukien minun hallitukseni, on epäonnistunut täysin. Lukashenka on Euroopan viimeinen diktaattori. Siellä oppositio joutuu vankilaan. Sovitteleva politiikka ei onnistu. Diktaar, diktaattorin kanssa tehdyt sopimukset ymmärrettiin tukena Lukashenkalle ja tämä johti sitten oppositioaktivistien eh, mukiloimiseen. Meidän pitää nyt antaa selvä viesti Euroopan parlamentilta, että Eurooppa ei suvaitse sitä, että diktaattori tällä tavalla toimii. Tarvitaan sanktioita, jotka kohdistuvat hallituksen vain kansalaisiin ja myös lehdistö tarvitsee meitä itäistä kumppanuutta pitää joko kiristää tai sitten se pitää keskeyttää niin, että hallitus ei saa euroakaan. Mitä vähemmän euroja siellä on, niin sen nopeammin päästään eroon viimeistä diktaattorista meidän manterellamme. Kiitos kollegat. Nyt tullaan sitten puheenvuoroihin ilman puheenvuorolistaa. Kelly ensimmäisenä ja pidän todella tiukasti kiinni puheajoista. Teillä on yksi minuutti. Kiitos puhemies. Mielestäni yksi suurista ilmiöistä nykymaailmassa on ollut siirtyminen totalitarismista demokratian Itä-Euroopassa. Unkari on esimerkki siitä. Unkarin kanssa tänään keskustelimme ja puhemiehemme Jerzy Buzek on loistava esimerkki tästä kehityksestä. Kuitenkin joissakin muissa maissa siirtyminen ei ole ollut niin sulavaa ja valitettavasti valko on esimerkki näistä. Erityisesti Lady Ashton veti yhteen sitä, mitä tarvitaan tämän tilanteen hoitamiseksi. maassa on otettu demokratia-asioissa kaksi askelta eteenpäin ja yksi taaksepäin näissä muissa maissa siis, ja viimeaikainen kehitys on ollut täysin päinvastaista. Meidän on tehtävä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen kanssa ja haettava partnereita sieltä, ja Lukashenkaa on pyrittävä painostamaan luopumaan diktatuurihallinnostaan. Ja Kresip, yksi minuutti. Dziękuję, panie przewodniczący. Kiitoksia puhemies. Paine demokratiaa kohtaan ja kansalaisoikeuksia kohtaan oli vaalien alla keskeinen teema. Ja nyt kun ajatellaan, mitä on tapahtunut, niin EUlla on todellakin paljon tehtävänään. Meidän täytyy katsoa, minkälaisia kumppaneita meillä on. Meidän täytyy tukea niitä, jotka on pidätetty. Heidät täytyy vapauttaa. Ja ennen kuin voimme ryhtyä puhumaan valko todella, meidän täytyy tehdä paljon. Meidän täytyy katsoa ää, näitä sortohallintoja. Sellainen on ollut Puolassakin. Ja on monia maita, joissa meidän täytyy pyrkiä tukemaan vapaata lehdistöä, vapaata televisiota. Meidän täytyy tehdä kaikkemme demokratian arvojen puolustamiseksi. Nikolas, yksi minuutti. Είναι φανερό ότι στη Λευκορωσία τα πράγματα έχουν On selvää, että valko tilanne on kehittynyt hyvin kielteiseen suuntaan. Lukashenkon toimien johdosta oppositio istuu vankilassa, eikä kukaan pysty pitämään suoria yhteyksiä kansalaisyhteiskuntaan. Kansalaisyhteiskunta puolestaan hakisi mielellään kontaktia EUn kanssa ja haluaisi saada toisinajattelijat pois vankiloista ja tiedotusvälineet myös vapaaksi. Mekin haluamme tätä ja on selvää, että meidän on luotava uusia edellytyksiä yhteistyölle ja sitten vasta voimme tehdä yhteistyötä maan kanssa. Tanok. valko vaalit olivat pettymys niille, jotka ovat pitkään seurannut maata. Minä tapasin valko lähettilään Lontoossa, joka sanoi, että nyt toimittaisiin eri tavoin. Tämä olisi kansainvälisen standardin mukaista. Ety voisi sanoa, että lait olivat oikeudenmukaiset, mutta valitettavasti Lukashenkan homma sovietukus toimintatapa oli muuta selvempi, eikä edes hänen suurlähettilänsä tiennyt, miten hän aikoi toimia. Minäkin tässä yhdyn siihen pyyntöön, että nopeasti vapauttaisiin kaikki poliittiset vangit, että pidettäisiin uudet vaalit, että siellä on paikalla EUn tarkkailijat, tehtäisiin yhteistyötä etyjen kanssa ja varmistettaisiin, että siellä todellakin toimitaan vapaiden periaatteiden mukaan. Minst tuskin tätä hyväksyy, pitää kuitenkin pyrkiä tähän, muuten on pakotettava nyt uudet sanktiot ja Lukashenkan varat on jäädytettävää hänen matkustamistaan ja hänen seuraan matkustamista pitää estää. Kiitos. Rubiks, Rybik, yksi minuutti paldies, Es no savas puses gribētu atbalstīt puhemies, haluaisin tukea sitä, mitä korkeudustaja Ashton sanoi tällaisesta tasapainoitetusta suhtautumisesta Valko-Venäjään. Hyvin usein me puhumme tunteenomaisesti. Meillä on tunteellisia ehdotuksia, me puhumme poliittisista vangeista, mutta ei ole ollut vielä mitään tapauksia. Me ei ole mitään, mitä tietäisimme näistä oikeudenkäynneistä ja siksi haluaisimme, haluaisinkin vedota kaikkia, kaikkiin, että olisimme hyvin tasapainoisia. Kaksi vuotta sitten meillä oli hieman samanlainen tapaus Latviassa. Erään kokouksen aikana kukaan ei kieltänyt oikeutta pitää kokousta, mutta kun protestoijat tulivat parlamenttiin ja poliisi vastasi, no niin, minä olen kyllä pääsemässä loppuun, mistä raha tulee valko oppositiolle? Tämä meidän pitäisi selventää. Kiitos. Kiitos Möltser, Möltser, yksi minuutti. Puhemies, tiedotusvälineistä saa aina uudestaan ja uudestaan lukea, että Valko-Venäjän presidenttiä vastaan on asetettu uudet sanktiot ja, tai pitäisi asettaa uusia sanktioita, jotka jo aikaisemmin on poistettu. Mielestäni sanktiot ovat viimeistään näissä presidentin vaaleissa tai Etyjin Minskin toimiston sulkemisen yhteydessä osoittautunut tehottomiksi. Jo pitkään on tiedetty, että ihmisoikeusloukkaukset ovat ongelma maassa. Ja kuitenkaan niihin ei ole puututtu, kun on puhuttu kansallisesta koskemattomuudesta ja sisäisistä asioista. EUn uskottavuutta haittaa lisäksi se, että Kööpenhaminan kriteereistä riippumatta Turkinkin kanssa käydään ihmis, äh, ihmisoikeusloukkauksista huolimatta neuvotteluja. Lukashenko on kuitenkin itse ansainnut kaiken tämän huonon kohtelun. Jos e, Kalinowski, Kalinowski, yksi minuutti. W obliczu zwiększającego represję reżimu Łukaszenki. Kiitos. Tähän asti Lukashenkan hallinto on lisännyt sortotoimiaan ja meidän on oltava solidaarisia valko kansalaisten suuntaan. Meidän on tuettava riippumatonta tiedotustoimintaa, meidän on antava stipendejä opiskelijoille. Tämä on hyvä esimerkki, sillä moni heistä joutuu keskittämään opintonsa yliopistoissa – kun he toimivat oppositiossa ja viisumit ovat myös, myös liian kalliita valkovenäläisille. tämä pitää tehdä muutos niin, että he voivat vapaasti matkustaa EU-ssa, paitsi tietysti hallituksen edustajat. Meidän on tämä tukea kansalaisyhteiskunnalle valko -Venäjälle. Tämä on todella oleellista, sillä yhteiskunta pystyy näin tekemään muutoksia ja näin saadaan parempi maa aikaiseksi. Basescu, yksi minuutti. Mulțumesc domnule președinte. Alegerile prezidențiale... Presidentin vaalit viime kuussa olivat tärkeä askel demokratian tiellä valko mutta oli, ne olivat kuitenkin huono askel taaksepäin suhteessa muihin maihin ja EU-hun kun oppositiolta kielletään mahdollisuus toimia parlamentissa, niin silloin kärjistetään yhteiskunnallisia jännitteitä ja Minskin järjest- hallinnon ei pitäisi saada hyötyä tästä. valko ei ole vahvistanut sen sitoumustaan, jonka muut alueen maat, esimerkiksi Moldova ja Georgia, ovat allekirjoittaneet ja tällainen itään, itään suuntautuva kumppanuus ja sen menettäminen ja heikentäminen on kuitenkin kaikille kaikkea muuta kuin etu. Meidän täytyy myös keskittyä kohdistettuihin, kohdennettuihin sanktioihin. pani Ja, ja chciałem zadać indyskretne pytanie pani wysokiej przedstawiciel. Czy pani wie, co w 1982 roku wieczorem robił Kiitos. Jerzy Buzek teki aikoinaan se, mitä Le- ja Lewandowski ja Tusk pystyivät kuuntelemaan Vapaan Euroopan radiota tai BBCtä ja pysymään selvillä siitä, mitä vapaassa Euroopassa tapahtui. Miten Lehua Wensa oikein säilyi hengissä, miten kukaan puolalaista oppositiojohtajista, jotka erotettiin, pysyi hengissä. No, he pysyivät hengissä, koska Yhdysvaltain AY-väki tuki heitä taloudellisesti. Ja ne, jotka kuuntelivat radiota, kuuntelivat sitä siksi, että radioasemia tuettiin taloudellisesti. Nyt meidän on varmistettava se, että valkovenäläiset kuulevat totuuden ja saavat taloudellista apua. Stantsi, yksi minuutti. Mr. Chairman, I fully agree with my colleagues and... Lady Ashton, puhemies, voin yhtyä kollegoihin. Meidän pitää Lukashenkan yhteistyökumppaneihin kohdistaa sanktioita ja pitää helpottaa tavallisten kansalaisten ja kansalais yhteiskunnan elämää. 2014 jääkiekon maailmanmestaruuskisat voitaisiin siirtää pois maasta, jos poliittisia eh, vankeja ei vapauteta. Tämä on hyvä väline. Lukashenka ja kansalaiset pitävät kovasti jääkiekosta. Tällainen ehdotus varmasti kiinnittäisi paljon huomiota tähän tilanteeseen ja paljon kysymyksiä tulisi esille. Eh, tästä päättävä järjestö voisi nyt vähän parantaa omaa imagoaan, koska sinne on otettu johtoon mukaan Venäjältä henkilö, joka on kovasti korruptoitunut. Toivottavasti IHF tekee aikoinaan tässä asiassa oikean päätöksen. ja yksi minuutti

Mr. Boris. No niin, sitten lopuksi Boris, yksi minuutti. Yleensä ottaen haluan todeta, että olisi hienoa, että Catch the Eye-puheenvuoroa pyytäneet olisivat koko ajan täällä paikalla. Silloin olisi paljon helpompi vastata keskustelussa nouseviin kysymyksiin. Mutta nyt Boris, yksi minuutti. Dla nas jest to dzisiaj chwilą prawdy. Kiitoksia paljon puhemies. Tämä on totuuden ja solidaarisuuden hetki valko kanssa. Sehän on viimeinen Euroopan diktatuuri. Ja nyt meidän täytyy olla todellakin osoittamassa solidaarisuutta valko kansalaisille. EUn toimet tässä ovat hyvin rajalliset ja meidän täytyy laatia taloudellisen tuen ohjelmia, jotka kohdistuisivat eri ryhmiin, kuten esimerkiksi nuoriin. Puhun valkovenäläisistä opiskelijoista, jotka eivät voi opiskella, ja haluaisimme, että heille valmisteltaisiin erityisiä Erasmus-ohjelmia, jotka laadittaisiin erityisesti valkovenäläisten opiskelijoiden tarpeita ajatellen. Meidän täytyy todellakin ponnistella ja olemme tehneetkin näin, mutta vielä tarvitaan paljon tehtävää, jotta valko demokratia voi todellakin kehittyä. Ja nyt olemme päässeet tämän keskusteluosuuden päätöksen seuraavana. Ashton, olkaa hyvä. Uh, thank you, uh, Vice President, and thank you very much. Kiitos varapuhemies ja kiitos kaikille jäsenille, jotka ovat osallistuneet tähän hyvin tärkeään, hyvin keskitettyyn ja hyvin määriteltyyn keskusteluun. Tänään tietysti tutustun parlamentin päätöslauselmaan tästä hyvin tärkeästä ja haastavasta asiasta. Vasta kuukausi sitten kriisi alkoi, tapahtumat ovat edistyneet nopeasti. Minä tietysti toivon, että kaikki menee nyt myönteiseen suuntaan. Niiden tavoitteiden mukaisesti me kaikki pyrimme, eli pidätetyt pitäisi vapauttaa ja Valko-Venäjän on saatu aikaiseksi perustaa uudistusprosessille. Minä korostaisin sitä, että parlamentaarinen yhteistyö olisi jatkossakin tärkeällä siellä tässä prosessissa, kuten moni on täällä eh, vahvistanut sitä, mitä minä sanoin aluksi, että pitää tehdä selväksi, että ei voida hyväksyä sitä, mitä on tapahtunut, ja pitää tehdä selväksi, että me aiomme ryhtyä toimiin. Haluamme toisaalta tehdä selväksi sen, että me tukemme kansalais yhteiskunnalle, nuorille, opiskelijoille, jotka on täällä mainittu. Minä aion huomioida kaiken sen, mitä täällä on sanottu ja varmistaa sen, että tämä tehdään. Ja sitten lopuksi sanoisin vielä, että kun tapasit ne oppositiojohtajien perheet, jotka tulivat luokseni, niin tein hyvin selväksi sen, että meidän odotuksemme on, että ihmiset vapautettaisiin vankilasta ja Valko-Venäjä edistyisi oikean demokratian suuntaan toivomallamme tavalla ja nämä kommentit esitin hyvin suoraan ulkoministerille. Heidän käsissään on nyt muuttaa heidän oma kantansa ja tehdä se, mitä heidän pitää tehdä. Ja jos he eivät näin tee, niin kansainvälinen yhteisö kyllä joutuu ryhtymään toimiin. Paljon, paljon kiitoksia. Nyt odottavat sitten päätöslauselmien käsittely huomenna. Niistä äänestetään huomenna kello 12. Arvoisa korkea edustaja, olette kello kolmesta asti ollut täällä ja nyt kello on jo 15 yli kuusi. Toivotteko viiden minuutin taukoa vai jatketaanko saman tien? Haluatte jatkaa vai? Niin, niin. Tämä ongelmahan oli siis teillä tiedossa jo